perustuslaki pannaan täytäntöön. Siinähän on tämä painojen vastapainojen järjestelmä sitä valvomassa tarvitaan perustuslaillista tasapainoa ja sehän on olemassa Unkarissa ja Unkari on myös monikansaisten elinten eli Euroopan neuvoston muun muassa tarkastelun alaisena, mutta en halua kuitenkaan unohtaa erästä seikaa. Tällä äsken mainittiin vähemmistöjen suoja perustuslaissa. Ja herra Sayer täällä mainitsi jotkut muut perustuslait. Haluaisin kuitenkin muistuttaa, että ei tällaista syrjintää ole olemassa perustuslaissa missään nimessä. Kukaan ei vielä lähde sanomaan mitään siitä, miten perustuslaki pannaan täytäntöön, mutta täällä parlamentissa on kuitenkin ollut huolta ja se on täällä nyt tullut ilmi. On oltu huolestuneita näistä asioista ja sen takia myös Unkarin perustuslain pitää olla pluralistisen poliittisen toiminnan kohteena. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Sitten ALDE-ryhmän nimissä. Edustaja Weber, 2 minuuttia 30, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja per, Unkarin uusi peruslaki tai joko se uusi ehdotus on viety parlamentin läpi kuukauden keskustelujen jälkeen. Ja Unkarin kansalaisyhteiskunta ja eri järjestöt ovat esittäneet hyvin